Valiokunta on pannut asian merkille keskeyttänyt menettely. Sitoutumattomista ja QE- ja NGL-ryhmästä on tullut toivomuksia delegaatioiden jäseniksi. Nimitysten luettelot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjasta, jos näihin ei tule vastahuomautuksia, niin näitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten Torstaina allekirjoitan yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa viisi tavallista lainsäädäntämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä.